taata Kreikan elpyminen parhaalla mahdollisella tavalla ja rahoitus suunnitelma, joka on laadittu ja jolla on seuraamuksia, jotka vaikuttavat talousarvioon. Kyseessä eivät ole sitoumuksiin vaikuttavat seuraamukset, mutta kyseessä ovat Ähm, maksujen aikatauluihin liittyvät seuraamukset kyseessä on siis nopeuttaa rahastojen käyttöönottoja Kreikan osalta, erityisesti näitä 5 prosenttia, äh, jotka ovat äh, rakennerahastoista. Äh, tulossa ne tullaan maksamaan viipymättä ja sitten myöskin niin kutsutun yhteisrahoituksen puitteissa meillä tulee olemaan hyvin vaikuttava yhteisrahoitus, sillä Euroopan unionin rahoitusosuus tulee olemaan sataprosenttinen. Tämähän ei varsinaisesti mikään yhteisrahoitus, vaan Euroopan unionin yksipuolinen rahoitus. Ja mitä tulee sitten ohjelmiin ja sitoumuksiin, joita on tehty, Kyseessä on se, että nopeammin kuin suunniteltua ennakkorahoitusosuudet maksatetaan. Regi-valiokunta on asiassa vastuuvaliokuntana ja tänä, tänä aamuna artikla 50 mukaiseksi se päätti laatia yksinkertaistetun mietinnön asiasta niin, että mitään viivästyksiä ei päätöksenteossa aiheutuisi, ähm, eikä parlamentin äänestyksessä. Ja me olemme koordinaattoreiden kokouksessa käsitelleet tätä asiaa tänä aamuna ja päätimme, ettemme tee lausuntoa, vaan yksinkertaisen kirjeen asiasta, jonka puheenjohtaja tulee allekirjoittamaan, jossa me tulemme pyytämään komissiolta tiettyjä täsmennyksiä erityisesti liittyen maksujen jaksotukseen. Me olemme käyneet keväällä trilogineuvottelut maksujen Ähm, rytmistä, eikä voida hyväksyä sitä, että äh, nämä toimet vaikuttavat tähän aikatauluun, josta on sovittu. Me siis uudelleen järjestelyä pyydämme. Voisiko edustaja Fresa, joka on paikalla, muutamalla sanalla kertoa, äh, mikä on valiokunnan omaksuma kanta ja mitkä ovat ne seuraamukset, joita me oletamme näillä päätöksillä olevan. Olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Muistutan teitä siitä, että 17. heinäkuuta komissio esitteli muutosehdotuksen. Vaihdan oikeastaan kieleni englantiin, jos teille sopii. Todellakin 17. heinäkuuta komissio ehdotti, että muutetaan näitä, tätä asetusta, joka koskee yleisiä sääntöjä säännöksiä. Tässä sovelletaan rakennerahastoihin, jotta voidaan puuttua Kreikan vakavaan maksuvalmiustilanteeseen. Tehän tiedätte, kuinka dramaattinen tilanne Kreikassa on. Lyhyesti sanottuna, mitä komissio siis ehdottaa muutettavaksi? Ehdotus koskee uutta 2014-2020 ohjelman kautta sekä aikaisempaa kautta 2007-2014. Uusien ohjelmien osalta ehdotetaan, että lisättäisiin ennakkorahoitustasoa, joka lasketaan kaiken kaikkiaan seitsemän vuoden budjettista seitsemäksi vuodeksi 14,6 miljardia on tämä kokonaisbudjetti ja näin lisätään ennakkorahoitusta seitsemällä prosenttiyksiköllä – Tällä on se vaikutus, että etupainotetaan maksuja, jotka olisi muuten ulottunut koko ja levinneet koko kaudelle. Ja myös tämä etu, etupainotuksen määrä on noin yksi miljardi. Sen vaikutus on puolet, 500 miljoonaa vuonna 2015 ja puolet, eli 500 miljoonaa vuonna 2016. Tämän lisäksi tässä muutoksissa ehdotetaan nopean täytäntöönpanoa, koska ajatus on se, että luodaan kannustimia, kannustimia investoinneille ja luodaan olosuhteet, joilla talous saadaan taas raiteilleen ja voidaan luoda kasvoja ja työpaikkoja. Joten täällä on ehto, jonka mukaan Ennakkorahoitus on katettava korvauspyyntöjen kautta, joiden on saavuttava komissiolle vuoden 2016 loppuun mennessä. Muussa tapauksessa se osa ennakkorahoituksesta, joita ei voida käyttää näillä pyynnöillä, pitäisi korvata uudelleen, joten ei tässä ole tarkoituksena rangaista, vaan vaan, vaan saada aikaan näitä kannustumia niin, että investoinnit alkavat virtaamaan Kreikan talouteen. Tämä osa koski voimassa olevaa ohjelmakautta. Sitten on kaksi muutosehdotusta, jotka koskevat aikaisempaa ohjelmakautta. Ensimmäinen niistä koskee näitä vuodesta 2015 alkaen tehtäviä vapautuksia koskien viimeistä viittä prosenttia, jotka vielä olisi maksettava, jotka vastaavat pyyntöjä, jotka kuuluvat kaudelle 2007-2013. Yleisesti nykyisen säännön mukaan nämä viimeiset 5 prosenttia, jotka lasketaan seitsemän vuoden kaudelta, maksettaisiin vasta sen jälkeen, kun ohjelma on päättynyt – Täällä on eri vaiheita, joiden läpi on käytävä. Ja sitten ohjelma päätetään. Eikä sitä voitaisi tehdä ennen vuotta 2017. Nyt on tehty tähän muutosia, Ehdotetaan poikkeusta näihin yleisiin säännöksiin, jotta olisi mahdollista maksaa nämä viimeiset 5 prosenttia jo vuonna 2015. Ja määrät laskettaisiin koko ohjelmakauden ajalta 2007-2013. Sitten tämä toinen muutos koskee sitä, minkä puheenjohtaja juuri mainitsi, nimittäin, että hankkeet, hankkeiden rahoitus voidaan kattaa täysin EU-rahastoista, eli toisin sanoen EU-rahoitus on 100 prosentin tasoa. Näiden kahden muutoksen vaikutus ohjelmakauden 2007-2013 ohjelmimme merkitsee taas miljardin etupainotusta koskien maksuja, jotka suoritettaisiin vuosina 2015-2016 eikä myöhemmin. Tämänkin miljardin osalta puolet vaikutuksesta tuntuu vuonna 2015 talousarviossa ja toinen puolisko toiset 500 miljoonaa sitten vuonna 2016 talousarviossa. Jos katsomme näitä muutoksia yhdessä, niin se merkitsee etupainotuksen osalta, että tulee yksi miljoona enemmän maksuihin vuonna 2005, yksi miljardi enemmän vuonna 2015 ja toinen miljardi vuonna 2016. Kysymys kuuluu, voidaanko näistä selvittää hyväksyttävien maksulupien kautta vuonna 2015 sen mukaan, mitä komissio on ehdottanut vuodeksi 2016. Olemme laskeneet näitä tarpeita sen mukaan, millaisia ennakoitu ja jäsenvaltiot heinäkuun loppuun mennessä toimittivat komissiolle. Siinä on ennakoitu, kuinka paljon pyyntöjä ne aikovat esittää tänä vuonna ja ensi vuonna. Emme ole vielä saaneet kaikkia ennusteita, noin 15 prosenttia koko summasta vielä puuttuu. Kuitenkin vuoden 2015 osalta perinteisesti ennakoinnit ovat siinä oikeampaan osuivimpia. Jäsenvaltiot voivat tarkemmin arvioida, millaisia pyyntöjä tulee kuluvan, kuluvan vuoden aikana, eli nyt vuonna 2015, niin tämän vuoden osalta joitakin viivästyksiä on tullut uusiin ohjelmiin ja todella jäsenvaltioiden pyynnöt ovat alhaisempia kuin tammikuussa olemme tehneet arvion, joka ei perustu täydellisille tiedoille, mutta arvion mukaan näin voitaisiin sitten tämän ansiosta voitaisiin selvitä tästä ylimääräistä miljardista vuonna 2015. Eli vaikuttaa siltä, että ei tarvitse maksumäärärahoja lisätä vuoden 2015 osalta. Sitten vuosi 2016 Tässä tiedot eivät ole aivan varmoja. Jäsenvaltioiden ennusteiden oikean osuvuus ei ole yleensä niin hyvä kuin kuluvan vuoden että Seuraavan vuoden arvioin, arvioissa on tupannut olemaan 11 prosentin virhemarginaali, joten se on aika merkittävä ja tästä syystä kertomani, kertomani tiedot, niihin on suhtauduttava vähän joustavasti. Jonkin verran alennusta ja vähennystä olisi nähtävissä vuonna 2016 jäsenvaltioiden arvioissa. Vaikuttaa siltä, että näin voitaisiin myös selvitä tästä toisesta miljardista – joka on seurausta näistä yleisten säännösten muutoksista. Tässä vaiheessa ei näytä tarpeelliselta lisätä maksumäärärahoja myöskään vuonna 2016. Mikään näistä ei, tiedosta ei vahingoittaisi sitä, mistä sovittiin maksusuunnitelman osalta. Eli kaikki tämä sopisi yhteen tavoitteiden kanssa, joiden mukaan maksamattomien laskujen ruuhkaa selvitettäisiin. Kyseessä oli enemmän 20 miljardia tämän vuoden loppuun. Olemme pyrkimässä normaaliin ruuhkatilanteeseen vuonna 2016 mennessä. Tässä ne tiedot, joita tässä vaiheessa voin antaa, ja nyt voin sitten vastata täsmällisiin kysymyksiin tarvittaessa. Kiitoksia. Merci, monsieur Freza. Kiitoksia edustaja Fresa näistä tiedoista. On hyvä uutinen, että tämä ei vaikuta äh, maksujen aikatauluun periaatteessa, mutta huono asia on se, että tietyt sitoumukset on lykätty, eikä kaikkia voida toteuttaa ja sellaisella hetkellä, kun Euroopan unioni haluaisi rohkaista investointiponnistuksia, on kuitenkin tässä riskinä, että ristiriitaisuuksia syntyy. E, edustaja Dylan, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Sopimus, joka on tehty Kreikan kanssa, on niin tärkeä, että on hienoa ja että on hienoa, että se on saatu aikaan ja periaatteessa voimme olla samaa mieltä, mutta tässä vaaditaan tiettyjä täsmennyksiä. Olette aivan oikeassa kirjeessänne, kun toteatte, että nämä täsmennykset ovat tarpeen. Haluaisin sanoa, että äh, selkeästikin seurauksia tulee ähm, maksumäärärahojen maksumäärärahoihin koitumaan. Ne ovat äh, tärkeitä. Ja jälleen kerran tämä aiheuttaa lisäkysymyksiä maksumäärärahoihin liittyen, mutta ehkäpä ja toivoakseni tilanne paranee tulevaisuudessa niin, että hallinnointia voidaan parantaa ja prosessi nopeutuu tällä hetkellä näiden maiden osalta. Kuten tiedätte, kaikkein suurin ongelma on se, että maksut viivästyvät. Olisi mielenkiintoista tarkastella siirtoja eri maissa rakennerahastoista, vertailla tilannetta. Ehkä tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi korostaa. Olisi Tämä on tärkeää, tällä saattaa olla negatiivisia, mutta myöskin positiivisia seuraamuksia. Hienoa, kiitoksia. Hyvät kollegat, olisi hyvä, jos puhuisitte lyhyesti, sen meidän täytyy päättää kello 18. Fernandes, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, puhun ihan lyhyesti. Totta kai pidän tervetulleen aikaansaatoa sopimusta. 100 prosentin yhteisrahoituksesta ja myös tästä ennakkorahoituksesta 2014-2020. Me puhumme tässä noin kahdesta miljardista eurosta osa on ennakkorahoitusta ja joissain tapauksissa vaaditaan vähemmän Kreikalta, kun täytäntöpannan hankkeita. Eli todella toivon, että Kreikka voi nauttia riittävästä vakaudesta, että se voi täysin hyötyä nyt tästä hankkeesta. Ehdollisuus on kannustin loppujen lopuksi. Sen on tarkoitus kannustaa jäsenvaltiota käyttämään näitä varoja. Ja jos varoja taas ei käytetä, niin ne jäävät silloin, menevät tavallaan ihan hukkaan. Vähän jännä ehdollisuus, kukaan ei pysty ennakoimaan, mutta ainahan oikeastaan budjettityössä työ perustuu juuri ennakkoarvioihin, ennusteisiin. Meidän on pohdittava tämän vaikutuksia ja pohtia strategioita siihen, ettei nyt mitenkään kielteisesti vaikuteta näihin ohjelmiin. Onko meillä nyt selkeä ajatus siitä, mitä me voimme tehdä tässä avuksi? Me emme voi ratkaista yhtä ongelmaa luomalla ongelmia samalla toiselle neuvostolla valitettavasti on yleensä tällainen tapana. Eli että leikataan tavallaan yhdestä paikasta ja lisätään rahaa toiseen paikkaan ja kaiken kaikkiaan kokonaisvaikutus on tällainen lumipallovaikutus. Tämä vähän muistuttaa koko keskustelusta, jota esirahoituksesta käytiin. Jos otetaan euro yhdestä taskusta ja pistetään toiseen, niin ei se tarkoita sitä, että nyt on omistaakin kaksi euroa. Eli euron ottaminen ohjelmasta, jotta se voidaan laittaa toiseen ohjelmaan, ei mitenkään anna meille hyviä kerranaisvaikutuksia. Voitaisiinko pohtia, joidanko jonkinlainen puskuri luoda, jottei syntyisi kielteisiä vaikutuksia toisiin ohjelmiin. On hankala tietää, mitä kansalliset jäsenvaltiot pyytävät, esittävät, mutta jotain on jo olemassa. 20 miljardia maksamattomia laskuja vuodelle 2015 ja 2 miljardia vuodelle 2016. Ajattelin kautta alkaen vuodesta 2013 meidän on katsottava myös maksamattomia laskuja 2014-2015, koska muuten vain heikennämme tilannetta tällä hetkellä. Haluaisin kuulla Euroopan komissiolta vastauksen seuraavan kysymykseen. Miten me voisimme jotenkin suunnitella asioita eteenpäin niin, ettei tilanne heikkene ja heikkene? Toivon, ettei solidarisuus jota osoitamme Kreikan suuntaan, ei saa vaikuttaa kielteisesti muiden maiden ohjelmiin. Kiitoksia edustaja Kolmel. Kiitos paljon puheenjohtaja. Semmäiset kiitokset komission edustajalle. Saimme erittäin kattavan esityksen. Kiitos myös siitä, että saatiin tällaista hallinnollisteknistä tietoa myös. Filmesin kanssa olisin samaa mieltä, kun puhutaan sitä, että ei saa jotenkin siirrellä vain rahaa paikasta toiseen, kun raha voi olla kerran vaan kuitenkin käytössä yhdessä paikassa. Pidän todella ikävänä sitä, että yritetään toimia niin, ettei selkeästi nimetä tiettyjä asioita. Kielteinen kasvu – esimerkiksi. Nyt puhutaan yhteisrahoituksesta, sataprosenttisesta yhteisrahoituksesta. Tämähän ei ole mitään muuta kuin EUn kautta tapahtuvaa rahoitusta. Sillä nimellä sitä voitaisiin myös kutsua. Tämä toisi vähän lisää selvyyttä ja sellaista ansaitsevat EUn kansalaiset. Sitten itse ohjelmasta uskoisin, että Tässä on nyt sellainen yritys, että väärä lääke, jota annettiin, joka ei toiminut siksi, että se oli väärää lääkettä, niin nyt vain sitten lisätään lääkkeen määrää. Sanon tämän siksi, että me tiedämme, että Kreikassa on merkittävä ongelma hallintorakenteissa. Tämä ongelmahan ei tule ratkottua sitä kautta, että yksinkertaisesti sanotaan, että lisätään Kreikalle annettavia varoja. Kyllä se hallintorakenne on siellä edelleen heikko. Ja sehän oli osa syynä siihen, että Kreikka tähän mennessä ei ole pystynyt näitä varoja täysin käyttämään. Meidän ei pitäisi nyt siis lähteä sanomaan, että luomme ohjelman, turvamme siihen varoja sitten kaikki hoituu hienosti. Minä haluaisin tällaista rakenteellista konseptia, joka toisi aitoa apua Kreikalle. Olisi hienoa, jos lähdettäisiin täältä liikkeelle. Kiitos. Merci. Just Kiitoksia. Yksi asia on suunniteltu, että parlamentti saisi äh, seurantatietoja niin, että että se voisi todentaa sen, että nämä uudistukset, joita Kreikassa on toteutettu, ovat todellisuutta, eivätkä vain kauniita sanoja. Garja Sabal, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta oli hyvä, että komissio teki nämä muutosesitykset koskien näitä yleisiä sääntöjä rakennerahastojen osalta, jotta voitaisiin Kreikkaa auttaa ja että tätä yhteisrahoitusta on nostettu 100 prosenttiin ja niin edelleen. Minusta tämä on oikea ratkaisu. Ymmärrän myös, että budjetin kannalta maksujen osalta, jos katsomme 2014-2020 kautta, niin ne ovat budjetissa neutraaleja. Tietenkin se sitten vaikuttaa vuoden 2015 ja 2016, niin kuin täällä on sanottu. En ymmärrä nyt sitä, kuinka on voitu arvioida, että nämä, tämä miljardi maksua on helposti vastaanotettu, kun meillä on kuitenkin 20 miljardia vielä maksamatta. Sanoin tämän jo ennen kesää, kyllähän paine on vähän täällä parlamentissa vähentynyt maksujen osalta, koska halusimme priorisoida tässä valiokunnassa keskustelu siitä, mitä ovat poliittiset prioriteetit. Mutta eihän se tarkoita, että ongelma olisi hävinnyt nyt valitettavasti, kun on tämä muutos säännöistä, niin, niin saadaan vielä vähän lisää näitä maksamattomia laskuja lisätyksi. Tällä hetkellä minun mielestäni komissiolla on nyt tässä tekosyy jonka kautta nämä maksamattomat laskut saadaan taas pöydälle ja voidaan pyytää jälleen kerran, että lisättäisiin maksujen taso vuodeksi 2015 ja näin otettaisiin hieman painetta pois vuodelta 2016 ja voitaisiin toteuttaa ne tavoitteet, joista olemme sopineet. Eli että maksettaisiin laskut ja voitaisiin keskustella vuoden 2016 talousarvion osalta poliittisista prioriteeteista. Madame Kiitoksia edustaja Vanna. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf auch für die Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Vihreän ryhmän puolesta sanoisin, että tämä paketti on erittäin tervetullut ja sanoisin myöskin, että yksinkertaiset menettelyt ovat tervetulleita. Meillä on ollut yksityiskohtaista keskustelua aluekehitysvaliokunnassa, kuten puheenjohtaja jo sanoikin, ja kiittäisin kollegoja tähän keskusteluun on osallistumisesta. Me emme saa aliarvioida tämän aloitteen merkitystä. Rahoitus on äärimmäisen tärkeää ja investoinnit ovat keskeisessä roolissa, sillä ne ovat elintärkeitä Kreikan taloudelle. Tämän kriisin aikana ne ovat äärimmäisen välttämättömiä. Me olemme puhuneet rakennemuutoksista Kreikassa ja tämä paketti sisältää hyvin paljon varoja, joista suuri osa menee tekniseen tukeen, infrastruktuurikuluihin. Tämä vastaa meidän vastuutamme parlamentin jäseninä. Meillä on vastuu toimia rakentavalla tavalla ja on äärimmäisen tärkeää, että toimimme näin. Uskoakseni me olemme keskustelleet huolistamme ja varaumistamme, olemme keskustelleet äh, näistä asioista valiokunnissa, mutta olen sitä mieltä, että toiminta ratkaisevan tärkeä toiminta on välttämätöntä ja meidän täytyy pitäytyä neuvottelussa neuvoston kanssa. Kiitoksia edustaja Manka. Plan komissie v oblasti pladieb, ktorý... Kiitos. Komission maksatussuunnitelma, jota olemme tukeneet, tarkoittaa sitä, että vuonna 2015 katamme kaikki oletetut, odotetut maksatukset uusien ohjelmien täytäntöönpanosta, plus vanhat laskut vielä – joten 20 miljardia siis maksamattomina laskuina. Kysymykseni kuuluu, tämä täytäntöönpano, jos se viivästyy, niin siellä meille kyllä hyvä asia, joten kysymykseni on, että kun tämä kaikki viivästyy ja varoja jää käyttämättä, eikö näillä voitaisi käy- sitten maksaa vanhat että olisi 19 miljardia maksamatta 20 sijaan. Monsieur Bargi. Kiitoksia edustaja Aubergi, olkaa hyvä. Si. Kiitoksia puheenjohtaja. Rovanna tästä muistuttikin. Tänä aamuna olimme regivaliokunnassa ja koordinaattorinen kokouksessa ja korostimme siellä useita kohtia. Ensinnäkin mielestäni meidän on pidettävä hyvänä tätä komission nopeaa reagointia koskien tätä asetusta. Meillähän on edessämme aikaongelma. Olen oikein tyytyväinen siitä, että parlamentin valiokunnat ovat tämän ulottuvuuden omaksuneet ja, ja ottaneet käyttöön yksinkertaistetun menettelyn, koska on, tämä aika-ongelma siinä tapauksessa, että pakettia ei ajoissa hyväksyttäisi, johtaisi epäjohdonmukaisuuteen, jonka myötä Kreikalta ristettäisiin sen tarvitsemaan maksukykyä ja samalla ajettaisiin umpikujaan muutamat ohjelmat, jotka ehdottomasti on saatava jaloilleen. Sitten tähän liittyy kaikki pienet ohjelmat, jotka odottavat vielä maksuja. Toinen kohta, jota haluaisin tässä korostaa ja vastaan sen myötä myös muutamiin kommentteihin, että täällä on kuultu. Tässä todellakin on muutamia ongelmia rakennerahastojen osalta, mutta ne eivät koske pelkästään Kreikkaa, vaan kaikkia Euroopan alueita. Jos nyt katsotaan varojen vastaanottokykyä, niin päinvastoin kuin luullaan, Kreikka ja Kreikan alueet eivät kuulu niihin alueisiin, joilla olisi eniten vaikeuksia määrärahojen vastaanotossa. Tämä on siis olematon ongelma. On totta, että kun otetaan huomioon kaikki Euroopan alueet, meillä on suuria yksinkertaistamistarpeita. On todella tarpeen tehdä loppu turhasta byrokratiasta ja paperin pyörittämisestä, joka vain vaikeuttaa toimijoiden työtä ja toivon, että komission huomioissa otettaisiin tämä tarve huomioon. Ja sitten viimeinen asia, jota haluaisin vielä korostaa tässä. Asetusehdotus on budjettin kannalta neutraali, eli se ei luo lisää kuluja. Kiitoksia. Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoron käyttäjä edustaja Zani, olkaa hyvä. Brevemente. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti toisin kuin kollegat sanovat, ei minun mielestäni tämä ei ole hyvä idea kahdesta syystä lähinnä. Ensimmäinen syy on poliittinen. Minusta tuntuu, että sen jälkeen kun komissio ja Euroopan toimielimet aiheuttivat tämän Kreikan katastrofin kolmannella kolmella pelastusohjelmalla kaksi epäonnistuivat ja tämä on kaikkien nähtävissä. Ja sitten on tämä kolmas paketti, joka varmaan myöskin epäonnistuu minun käsittääkseni se ei mitenkään pureudu Kreikan todellisiin ongelmiin, niin minun mielestäni tässä nyt vain pyritään vähän rauhoittelemaan ja sanotaan, että no, me, meillä on tämä kyyneliä ja verta aiheuttava ohjelma, ohjelma teille, mutta tässä on vähän teille lisäraha. No, toisekseen minusta tämä ei myöskään ole tehokas, koska Kreikan suurin ongelma minun käsittääkseni on euro. Jos toimitamme Kreikalle varoja, niin ne pienet edut, joita niistä tulisi, tämä pieni kannustus ja potku, jota talous siitä saisi, niin kyllä tuhoutuu sen myötä, että maalla on liian vahva valuutta talouttaan ajatellen. Tällaista valuuttaa Kreikka ei voi pitää hengissä, joten nämä varat menevät roskikseen. Tämä on peliä Tässä nyt vain ennakoidaan tulevia maksuja, mutta haluaisin toistaa monet täällä ovat hyvin puhuneet asiasta, että meillä on suuria maksu, maksamisongelmia, mitä me tässä nyt tehdään, me otamme nämä varat, ennakoimme näitä maksuja, toisin sanoen meidän on lykättävä muita maksuja, rakennerahastojen ja muidenkin asioiden osalta, jotka ovat jo pitkään odotteleet, odotelleet 2015 vuoden lopussa 20 miljardia on näitä rastilaskuja. Ei tämä ole mikään pikkusumma mielestäni. Minun käsittääkseni komission ehdotus ei nyt ole oikein selvää. Ei tällä ratkaista Kreikan ongelmaa, mutta sen sijaan luodaan ehkä uusi ongelma Euroopan talousarvioon näiden maksujen osalta. Tilanne on jo valmiiksikin vakava. Ja tämän lisäksi Euroopan komission ja tämän parlamentin työ tehdään tyhjäksi. Ja nämä maksut ovat maksamatta. Täällä on paljon yrityksiä, ei vain Kreikassa, vaan muissakin jäsenvaltioissa, jotka ovat vaikeuksissa ja odottavat näiden laskujen maksamista. Tällähän on vaikutus myös muiden jäsenvaltioiden talouteen. Näistä syistä en pidä tätä ajatusta hyvänä. Kiitoksia. Si, monsieur Fresa. Kiitoksia edustaja Fresa hyvin nopeasti ottaen huomioon, kuinka myöhä on. Sillä joka tapauksessa minä olen suunnitellut kirjoittavani kirjeen, jossa kaikki nämä huolet otetaan mukaan, jotka toitte esiin, joita komissio antaisi meille tarvittavia täsmennyksiä. Me haluaisimme, että käytetään nopeuttua menettelyä, haluamme, että tämä Kreikan elvytys hanke onnistuu, mutta me haluaisimme olla varmoja siitä, minkälainen seuraus näiden maksujen aikatauluttamisella on, ja haluamme, että tämä ei vaikuta liikaa kielteisesti muihin tahoihin. Olkaa hyvä. Ei. Kiitoksia puheenjohtaja, puhun hyvin lyhyesti aivan aluksi. Toistaisin, että tässä kyseessä on ennakoiva toimi tiettyjen maksujen osalta. ja neutraali sellainen, kuten todettua. Kreikan tilanteessa pyritään puuttumaan likviditeettiongelmaan. Kreikassa ei ole vastaanottoabsorptio-ongelmia ollut vuosina 2007-2014 se on ollut kaikkein parhaimpia absorption alalla. Se on saanut myöskin tukea, jonka myötä se on voinut parantaa hallinnollisia menettelyjä ja viime aikoina Kreikalla on ollut likviditeettiongelmia julkisen yhteisrahoituksen alalla ja myöskin maksujen erääntymisiä. Kuten kaikki tietävät, tietyllä tavalla kaikki maksut on kasattu yhteen kasaan, joilla on sitten kaikki varat kasattu yhteen, joilla on sitten pyritty maksamaan maksuja. Ja haluaisin myöskin todeta, että tähän likviditeettiin liittyy myöskin ehdollisuus. Kyseessä on se, että saatavilla olevat ennakkorahoitusvarat on niin kutsuttu korva merkitty, eli niitä voidaan käyttää vain niin näiden rahastojen tuen saajien eduksi, eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Tämä on tehty varo toimenpiteenä, näin ei aikaisemmin menetelty. Ja tämän lisäksi jos meillä on kaksi miljardia äh, kuluja maksuissa kaudella 2015-2016, kuinka on mahdollista, että äh, enempää maksamattomia maksuja ei ole ollut kuin tämä arvioitu määrä. Tässä pyrin selittämään, selittämään että äh, jäsenmaiden ennakkoarviot, jotka erityisesti perustuvat ohjelmien tilanteeseen, jossa osa maksuista on siirretty vuodelle 2016 ja seuraaville vuosille. Ja tämän lisäksi vanhoihin ohjelmakausiin tietyissä jäsenmaissa. Ja tämä aiheuttaa sen, että vuodelta 2016 maksu on siirretty vuodelle 2017. Eli näiden tavoitteiden osalta meidän arviomme on se, että maksusuunnitelmaa tullaan noudattamaan, eikä ole poissuljettu, että vuonna 2015 viivytysten vuoksi, mutta tämä on vielä auki, tämä backlog, takapainoittuisuus, joka me olemme arvioineet 80 miljardiksi, saattaa olla pienempi. Ei ole poissuljettu, että se on suurempi, mutta ei ole myöskään poissuljettu, että se on pienempi, sillä jonkin verran takaisinmaksuosuuksia saapuu myöhemmin kuin aikaisemmin arvioitua. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Fresa. Äh, eli me olemme käsittelemme tätä asiaa 14. syyskuuta ja tuolloin allekirjoitan sitten äh, tämän kirjeen, jonka sisällöstä juuri keskustelimme. Äh, kiitoksia komission edustajia, kiitoksia edustaja Fresa. Nyt esittelijän roolissa käsittelen äh, eurooppalaisen talouden ohjausjaksoa ja mietintöä, jonka olen laatinut. Siinä puhutaan näistä ohjauskauden budjetti dynamiikasta ensinnäkin äh, strategisia investointeja koskeva äh, rahasto ja sitä äänestäminen. Sillä pyritään investoimaan, äh, kannustamaan yksityisiä investointeja ja tästähän komissio vuonna 2014 marraskuussa äh, puhui ja sen piti olla tärkein kannustin vuonna 2015. Tässä on myös päätöksiä, jotka koskevat sitoumusmäärärahojen siirtämistä, joita oli käytetty vuonna 2014 vuosilta 2000, siis kaudelta 2007-2013 ja sitten tässä on ennakkorahoitusehdot, joiden kautta voitaisiin Euroopan nuorisoaloitetta ruokkeen. Kaikki tietävät, kuinka kiireellistä on antaa nuorisolle tulevaisuuden näkymiä ja toivoa, kun ajatellaan nuorisotyöttömyyslukuja. Tässä lausunnossa pyrin tuomaan esille sen, kuinka tärkeä tämän viiden, viiden puheenjohtajan kertomus koskien Euroopan äh, talous- ja rahaliiton tilannetta. Se on hyvä ehdotus ja olisi myös kiireellistä kiirehtiä toimintaa tärkeissä kohdissa. On siis äh, tärkeää korostaa niin, että mistä, asioita, mistä koordinaattoreiden kokouksessa tänä aamuna puhuttiin, eli että pohdittaisiin sitä, mikä voisi olla finanssi- ja budjettipuitteisto euroalueella. Muistutan, että mietinnön tekijät otettivat esille tällaisen euroalueen vakausmekanismi, mitä se sitten tarkoittaa. Meidän olisi pureuduttava tähän problematiikkaan ja saatava keskustelu vireille täällä parlamentissa niin, että aloite jäisi ainoastaan neuvoston käsiin. Olen tyytyväinen tästä asetuksen hyväksymisestä, joka koskee strategisten investointien rahastoa ja siinä parlamentilla oli merkittävä rooli ja näin voittiin, niin tavoitteena myös toki minimisoida voitaisiin tällä vä- vä- minimisoida esirin maksimivaikutuksia tai jotain sinne päin. Näin tämä tuli Jose Manuel Barroson kuuluisa oksimoron. Haluatteko käyttää puheenvuoron tästä aiheesta? Muistutan teitä siitä, että meillä on täällä aikataulu 10. syyskuuta tarkistuksen jättämistä varten. Tarkistusten käsittely ja äänestys 30. syyskuuta. Ekon valiokunta, joka vastuvaliokunta ottaa kantaan 13.10. Ja täysistuntoon tämä meni silloin kun kolmanteen täysistuntoon. Siellä sitten tehdään päätös Euroopan ohjausjaksosta. Kukaan ei pidä puheenvuoroa. No hyvä. Sitten menemme eteenpäin. Annan puheenvuoron Jens Geierille. Gardia Saval, kun hän ei olekaan paikalla. Globaaliset rahojen varojen käyttöön Otto Oppelin osalta. Kiitoksia puheenjohtaja. No meitä on täällä yhä vähemmän paikalla, niin puhunpa hyvin lyhyesti tästä globalisaatiorahaston varojen käyttöön otosta. Tämä on jälleen uusi tapaus joka liittyy autoteollisuuteen. Vähän aikaa sitten näimme yhden tällaisen Oppelin tapauksen Belgiassa, Antwerpenissä. Mehän kaikki tiedämme, että autojen myynti EU-ssa kriisin takia on vähentynyt. Opel niin osalta vähennystä on tullut 39 prosenttia. Kun viittaamme tähän Opelin tehtaaseen, niin tuotanto on vähentynyt 55 prosentilla ja tämä on vaikuttanut työllisyyteen. 881 työntekijää on, on sitten jäänyt ilman työtä ja näin olemme saaneet pyynnön globalisaation rahastolta. Muistaakseni summa oli jotain 11 miljoonaa euroa 60 prosenttia tulisi komissiolta, eli 6,9 miljoonaa euroa. Kaikesta toimista on pidetty kiinni, niin työntekijöitä, vähennettyjä työntekijöitä oli siis kaiken kaiken 2881 korjaa tulkki. Joten suosittelen, että tämä asia hyväksyttäisiin nyt budjettivaliokunnassa. Kiitos. Merci, madame. Madame Vanna. Kiitoksia esittelijä, kiitoksia. Edustaja Vanna, olkaa hyvä. Kiitos ihan lyhyesti, kun olen rahaston työryhmän jäsen EMPL-valiokunnassa. Tämä aihe oli siellä keskustelun kohteena, kuten Aleo Solar myös kysyä siitä, että todella selvitetään, käytetäänkö globalisaatiorahastosta vapautetut varat juuri niihin tarkoituksiin ja korvataanko tässä toimia, joita jäsenvaltion pitäisi tehdä – Tämä ei olisi globalisaation rahaston sääntöjen mukaista. Solarin kysymyksessä on vähän epäselvää, koskeeko tämä näitä lyhyen määräaikaisen sopimuksen omaavia työntekijöitä. Tämä asia on edelleen avoinna. Vihreät ovat tehneet tällaisen tarkistuksen, että tässä todella pitää noudattaa rahaston sääntöjä. Kiitoksia. Lisää puheenvuoropyyntöjä ei ole. Tarkistusten jättämisen takaraja on 15. syyskuuta ja keskustelemme ja äänestämme valiokunnassa 30. syyskuuta asiasta. Nyt ähm, Edustaja Fernandes, joka puhuu edustaja Rybikin puolesta, esittelee toisen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto äh, käsittelevän mietinnön. Kyseessä on Ford ja Genk. Genk. Kiitoksia. Kiitoksia ääntämisavusta. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin esitellä tämän Paul Rybkin nimissä. Tämä noudattelee asetuksen sääntöjä. Tässä tapauksessa on kyse työntekijöistä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa 12 eri yrityksessä. 4881 ihmistä on menettänyt työpaikkansa, kokonaisbudjetti noin 10 miljoonaa euroa, 10 miljoonaa 127 100 000, 6 miljoonaa 268 100 564 euroa. Tämä noudattaa täysin asetuksen sääntöjä, siksi me puolellamme tätä rahaston käyttöä, jotta voidaan antaa apua näille työntekijöille, jotka ovat työpaikkansa menettäneet. Ja tässähän on kyse globalisaatiorahastosta. Se sopii oikein hyvin. Kiitoksia esittelijä. Onko huomioita? Edustaja Dupré, olkaa hyvä. Uh, oui, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen varjoesittelijä ALDE-ryhmän puolesta tässä asiassa ja aivan aluksi haluaisin tehdä yhden täsmennyksen. Äh, kun puhutte Genkistä, pyrin korjaamaan teitä sillä Genk on Flanderissa sijaitseva äh, kaupunki ja he on tämä oikea ääntämistapa tässä yhteydessä, siis kaupunki oli Genk. Tämä on todellakin symbolinen tapaus. on todella ollut hirvittävä menetys Belgiassa. Kyseessä on Fordin auto kokoamistehdas, joka nykyisessä tilanteessa, kuten monet muutkin yhtiöt on ollut uhan alla mutta Fordin johdolla ja henkilöstön välillä on ollut muodollinen sopimus, joka on vuoteen 2020 asti taannut työntekijöiden työpaikan. Ja tämä on siis allekirjoitettu sopimus vuonna 2010. Ja ähm, johto on e, elokuussa viime vuonna luvannut jatkaa työpaikkoja vuoteen 2020 asti, mutta sitten lokakuussa perui sanansa. Tämä oli valtava vaikutus. Neljä miljoonaa ihmistä menetti suoraan työpaikkansa ja valtava määrä alihankkijoita ja tämä on aiheuttanut alueella valtavan työttömyyden nousun ja valtavan taloudellisen toimeliaisuuden laskun, sillä tämä tehtävä vastasi kyseisen alueen taloudesta yli 2 prosenttia ja äm, työntekijät olivat ä, olleet tämän yrityksen palveluksessa erittäin kauan aikaa ja heidän oli hyvin vaikea siirtyä muihin tehtäviin alueella, joka ei ole kaikkein teollistuneen Belgiassa. Ja ottaen huomioon ne vaikeat ä, olosuhteet, joissa tämä äm, toiminta on tapahtunut, sillä Genkin tuotantohan on siirretty Valenssiin. Tässä viettään espanjalaisen kollegityneet tästä, joten odotan saumatonta solidaarisuutta Espanjan puolelta. Välimeren mailta ja erityisesti Espanjasta eh, ja Jose Fernandesilta. Bien. Niin todellakin tässä on hyvin vahva esittelijän vakaumus, sen kyllä kuulemme. Hyvä, ehdotan kiitoksia tästä vetoumuksesta. Olimme jo hyvin vakuuttuneita, mutta nyt olemme kärsimättömiä pääsemään äänestämään asiasta. Sitten viimeinen puheenvuoron käyttäjä Andrei Novakov, joka esittelee mietinnön koskien Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa katastrofeihin Bulgariassa ja Kreikassa vuonna 2015. Olkaa hyvä. Благодаря ви, господин председател. Римляните са казали... Вок... Vox Populi Vox Dei. Kansalaisten äänien jumalainen. Tänä päivänä emme niinkään kuuntele kansan ääntä, mutta meidän pitäisi voida osoittaa kansalaisille, että Eurooppa ei tarkoita ainoastaan Eurooppa hymniä tai lippua, vaan Euroopassa on kyse ennen kaikkea solidaarisuudesta. Solidaarisuutta on osoitettava silloin, kun se on paikallaan. Eli apu on hyödyllistä ainoastaan, kun se saadaan ajoissa – jos ajatellaan, miten suurta tuhoa Bulgariassa tapahtui tulvien ja maavyöryjen takia tämän vuoden alussa, tulvat tuhosivat ihmisten koteja, lasten tarhoja, teattereita, operoita ja niin edelleen. Lisäksi jätevesihuolto tuhoutui, ihmisten elämät tuhoutuivat. Tämä on todella suurta tuhoa maassa, joka taistelee köyttä vastaan. Kreikassa yli 400 miljoonaa euroa tuhoa. Monimmissa maissa yli 10 prosenttia ennakkomaksuista. Oksettiin Yhdysvalloissa on 50 valtio tai yksi liittovaltion alue, missä tahansa siellä kulkee, ihmiset ovat amerikkalaisia mielestään. Kuinka monet eurooppalaiset pitävät itseään ennen kaikkea eurooppalaisina. Kyllä Eurooppa pitäisi saada lähemmäksi kansalaisia hyvinä ja huonoina aikoina. Me puhumme Kreikassa ja Bulgariassa katastrofeista. Tämän jälkeen aina kun tällainen tilanne tulee eteen, meidän tulisi noudattaa aina samaa menetelmää – maksaa korvauksia kuuden kuukauden sisällä. En tiedä, miksi rastiosta puhumme ei anna hätäapua. Jäsenvaltioiden kuitenkin on maksettava omat maksunsa ajoissa. Ja sitten kun meidän maksumme tulisi tapahtua, niin tapahtuu jatkuvasti viiveitä. En oikein pysty tätä ymmärtämään. Siksi, hyvät kollegat, toivon, että voitte tukea tätä tekstiä niin, jotta apu saadaan perille mahdollisimman nopeasti molempiin näihin maihin, jotka ovat kärsineet luonnonkatastrofeista. Kun tällaisia tapahtumia tulee esiin, meidän pitäisi tulevaisuudessa tehdä mahdollisimman nopeasti työtä ja saada rahat liikkeelle mahdollisimman pian. Merci, monsieur le rapporteur, pour ce plaidoyer convaincant. Kiitoksia esittelijälle tästä hyvin vakuuttavasta vetomuksesta äh, ja ähm, te vakuutitte, että maksuja nopeutetaan mahdollisimman paljon. Ähm, no, näinhän me olemme päässeet esityslistamme päätökseen tänään. Ellei muita kysymyksiä ole, kertoisin, että seuraavat kokoukset ovat 14. ja 15. syyskuuta Brysselissä. Kokous päättyy. Thank you.